teille, kun meillä on konkreettisia lainsäädännöllisiä dokumentteja. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu päättyy tähän. Ja sitten me pääsemme esityslistan seuraavaan kohtaan. Suullinen kysymys, jossa keskustellaan ja kysymys on akta kauppasopimusneuvotteluista. Tässä toivotan tervetulleeksi uuden komission jäsenen paikalle ja sitten minä annan puheenvuoron esittelijöille, jota on kuusi. Karl Schlüter ensimmäisenä. Kiitoksia puhemies. Jokaisella instituutiolla on oma roolinsa puolustettavana. Me haluamme aina, että suojelemme kansalaisten oikeuksia. Ja tässä komissio valvoo perussopimuksia. Tässä kysymyksessä, kun on avoimuus ja ihmisoikeudet kysymyksessä, niin parlamentin täytyy olla siinä mukana. Jos me emme saa näitä asiakirjoja itsellemme, niin mikään toimielin ei toimi sillä tavalla kuin pitäisi. Jotkut komissaarit koristivat Komissarit eh, totesivat, että parlamentin piti, pitäisi saada asiakirjat samalla tavalla kuin ministerineuvosto, ja nyt parlamentti odottaa näiden sopimusten toteutumista. Monet eh, kansalaiset eh, ovat huolissaan siitä, että lainsäädäntö rajoittaa heidän elämänsä, kuten SWIFT ja tietosuojalaki ja näin edelleen. Kyllähän kansalaisten täytyy olla mukana tässä prosessissa ja pääkysymys on tietenkin avoimuus, mutta sitten tietenkin on olemassa sellaisia asioita, täytyy tietää minkälaisia ehtoja käytetään. Samalla tavalla samalla pitää puolustaa eh, ihmisoikeuksia. Eh, ne ovat täysin loukkaamattomia nämä oikeudet ja näiden oikeuksien mm, puitteissa kuitenkin voidaan keskustella sopimuksista ja torjua rikollisuutta. On aivan kestämätöntä tällainen tilanne, jossa suljettujen ovien takana joudutaan kysymään komissiolta, että mitä näissä sopimuksissa oikein on. Kansalaiset haluavat tietää, että he ovat turvassa, että he voivat olla verkoissa ja että sen perusteella ei kuitenkaan minkäänlaisia rikosoikeudellisia seurauksia tule. Minä lopetan tähän perinteiseen, että oikeudessa tavataan. Következő hozzászóló Daniel Kaspariur, úr, Sitten seuraava. Hyvät kollegat, arvoisa komissaari, väärennykset ja henkisen omaisuuden rikkomukset ja salakuljetukset on suuri ongelma yhtäältä koko Euroopan unionin kannalta, mutta toisaalta myös monien jäsenvaltioiden kannalta se on ongelma yrityksille, työntekijöille ja kuluttajille, että yhä tuon tuostakin on sisämarkkinoilla väärennettyjä tuotteita. Oletaankin nyt, että väärennyksen arvo on 250 miljardia euroa meidän markkinoilla ihannetapauksessa, jos lääke on väärinnetty ja jos ehkäisypillary ei toimi, niin silloin nainen eh, tulee raskaaksi, mutta huonommassa tapauksessa, jos toinen, jos eh, tämä lääke toimii toisella tavalla, silloin kysymys e-, elämästä ja kuolemasta. Tätä ei voida sallia. Ja naiset ja herrat, meidän täytyy kiireesti tehdä jotain näitä henkisen omaisuuden rikkomista tai eh, tekijänoikeuksien rikkomuksia ja väärännöksiä salakuljetusta vastaan ei voida hyväksyä. 2008 oli 870 miljoonaa väärennettyä tuotetta, jotka takavarikoitiin meidän rajoilla. Niistä 20 miljoonaa oli, oli vaarallisia, 5 prosenttia näistä tuotteista tulee Kiinasta. Meidän täytyy tehdä tällä sektorilla jotain. ongelmaa. on epäilemättä. Lissabonin sopimus on ollut, tuli voimaan joulukuun alassa. Aktasta on neuvoteltu kolme vuotta ja siitä syystä Euroopan parlamentti on, on, ei ollut suinkaan ollut niin paljon mukana menneisyydessä kuin meidän pitää olla tulevaisuudessa. Siksi minä toivonkin, että, että lähiviikkoina ja kuukausina kuukausina saadaan enemmän läpinäkyvyyttä tälle sektorille. Me tarvitsemme, meidän täytyy päästä näkemään näitä tietoja, meidän täytyy tietää, mistä neuvotellaan, meidän täytyy tietää, mitä kantaa komissio edustaa. Neuvotteluja täytyy jatkaa, me tarvitsemme hyvän tuloksen, mielekkään sopimuksen, kritiikin kohdat eri ryhmistä ovat riittävästi tiedossa. Ja toivonkin, että työntekijöiden ja työnantajien etujen ja kuluttajien ja teollisuuden etujen puolesta saat päästä mielekkäiseen tulokseen ja että me ehdottomasti olemme, otamme huomioon aki näissä neuvotteluissa. Kiitoksia. Kaspar Juur. Következő felszólaló Bernd Lange. Kiitoksia. Sitten Langen kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, meillä on kolme kysymystä tässä mielessäni. Ensimmäinen on se, että miksi ei edelleenkään ole avoimuutta kun Lissabonin sopimus kuitenkin on joulukuusta asti ollut voimassa ja meillä on näitä toimielinten välisiä sopimuksia olemassa, minä en ymmärrä ollenkaan, miksi neuvosto, aivan kuten ennenkin, istuu täällä ja mukana ja sitten parlamentti ei saa tätä tietoa itselleen. Miksi asia on näin? Sitten toinen kysymys on se, että kuka itse asiassa tästä aktasopimuksesta neuvottelee. VTO, jossa TRIPSin sopimuksista neuvoteltiin yhdessä, niin tässähän on yksittäisiä maita – Eräillä maillahan on suuria taloudellisia etuja, joista ne neuvottelevat. Ja nyt minä kysyn, kysynkin, että onko sellaisia standardeja asetettu, jotka koskevat kaikkia niitä, jotka neuvottelupöydässä istuvat. Kolmas kysymykseni, joka minua vaivaa, on sisältö. Te olette vastannut, että akikominoteer tässä varmistetaan, mutta minkälaisia, kun katson eh, näitä papereita, joita olen nähnyt, niin ryhdynkin epäilemään. En voi ymmärtää sitä, että siellä puhutetaan, puhutaan internetin sulkemisesta, eh, ja, eh, koska sitä käytetään väärin tarkoituksiin, ja että tällaisia esteitä asetetaan jopa tutkimukselle, ja on jopa puhuttu aivan yleisistä valvontajärjestelmien käyttäen otosta, niin missä acquis communautaire tässä kohdassa on? Vahingonkorvaukset, siis lost profit, joka pitää neuvotella vahingonkorvausasioissa, niin se ei ole meille sopivaa. Ja vielä kolmanneksi komissaari haluaisin kysyä sitä, että mikäs online- ja offline-suhde on. Kun tätä luen, täällä puhutaan, että molemmat ovat digitaalimaailmaa ja sitten kuitenkin tällaisia rajoituksista puhutaan, niin haluaisin nyt näihin kysymyksiin vastaukset. Kiitoksia. Sitten kaksi ja puoli minuuttia Rinaldille. Hyvät kollegat, hyvä komissaari, hyvä puhemies. Tässä on tämä perisynin kysymys koskien salaisuutta. Ja tilanne on se, että jos ajatellaan amerikkalaista teollisuutta ja miten ne ovat saaneet tietoa tietyistä kysymyksistä, niin pitää ottaa huomioon, mikä on tilanne Euroopan instituutioissa. Ja me olemme nähneet tämän asian muissakin tilanteissa, esimerkiksi Korea-sopimuksessa. Ja nyt kun tämä sopimus on tulossa, niin tällaisten tilanteiden on loputtava. Ja tähän liittyy myös se, että väärentämisen vastaista taistelua on käytetty siinä, kun on taisteltu muitakin asioita – vastaan. Ja jos ajatellaan sellaista kauppavaltaa kuin EU ja sitä, miten asioita viedään eteenpäin, niin väärännöksiähän on aina ollut. Jos ajatellaan vaikka Venetsiä ja Merano lasia ja sen väärännöksiä, niin aikanaan väärännöksistä on jopa annettu kuolemanrangaistus. Eli niin, eli tilanne on se, että tämä sopimus vaikuttaa moniin asioihin ja komission tulee olla tietoinen tästä. Ja tämä kysymys on sellainen, että sitä pitäisi käsitellä kansainvälisessä kauppakomissiossa – tai sitä pitäisi käsitellä eri valiokunnissa, kansainvälisen kaupan, mutta myös live-komiteassa tai valiokunnassa. Eli tähän vaikuttaa tämä vaikuttaa hyvin moniin asioihin, jos ajatellaan esimerkiksi internet-palvelun tarjoajia. Ja on tietty raja, jota ei voida ylittää. Ja pyydän, että komissio on tässä varovainen. Ja haluaisin komissiolta vakuutusta siitä, että tätä toimintaa ei käytettäisi siihen, että taistellaan esimerkiksi sellaisia lääkkeitä vastaan, joita voidaan saada halvemmalla. Esimerkiksi tällaisia lääkkeitä, joita tuotetaan vaikkapa Intiassa ja Brasiliassa. Helmut Kiitoksia, Rinaldi. Sitten Scholz. Sna. Kiitos puhemies, <clears throat> hyvät kollegat, herra komissaari de Gucht. Jos kun te tapaatte kymmenen hallituksen edustajia suljettujen ovien takana ja, ja so, neuvottelette valvontajärjestelmistä, e, jotka, jossa puututaan lakiin ja ä, rangaistuksiin ja rajavalvintaan ja internetiin, ei ole mikään ihme, mikään ihme jos tullaan esittämään kysymyksiä, joita kansalaiset haluavat tietää. Ja tässä jatkan oikeastaan kritiik- siihen kritiikkiin, mitä kollegat esittävät. Täytyy miettiä, minkälaiset tällaiset kysymykset, minkälaisia seurauksia tässä tulee kauppaan. Nimittäin tehdään sopimus, joka, jossa suojataan esimerkiksi insinöörityötä ja tekniikkaa, silloin kuitenkaan puututaan kansalaisten perusoikeuksiin ja viestintään tällaisessa hajautettavassa maailmassa, jossa puututaan suojattuihin oikeuksiin, mutta peruskirja antaa meille aseet valvoa teidän toimintanne. Tällainen sopimus vaikuttaa koko maailmaan, koska te kuitenkin neuvottelette myös kehitysmaiden mukaan ottamisesta ja, ja te, te neuvottelette ilman parlamenttia, ilman kansalaisyhteiskuntaa, äh, ilman kansalaisia, joiden puolesta kuitenkin ikään kuin toivotte. Te, valvotte, te toim- neuvottelette ilman parlamentin mandaattia ja tässä äh, te kirjoitatte kaksisivuisen yhteenvedon tällaisen neuvottelun äh, tuloksista ja näissä neuvotteluissa teidän pitäisi antaa parlamentin nähtäväksi kaikki asiakirjat. Jos te väitätte, että nämä huolet ovat perusteettomia, niin todistakaa se. Teidän pitäisi toimittaa nämä neuvotteluasiakirjat välittömästi paperille, jos te haluatte unelmoida siitä, että jossakin vaiheessa tämä parlamentti hyväksyisi teidän neuvottelutuloksenne. Siis silloin teidän pitäisi kokemuksesta oppia, eh, miten demokraattinen päätöksenteko toteutuu. Tervetuloa. demokratiaan, voi vain sanoa, tämä parlamentti kuitenkin ei äh, hyväksy tällaisia keskusteluja, joita käydään suljettujen takana. Kiitoksia. Sayed Kamal. Uh, kiitos paljon puhemies, kiitos komissaari. Huomaatte varmaan, että parlamentissa ja parlamenttiryhmien välillä on tässä vahva tunne siitä, että vaikkapa olisimmekin eri mieltä vaikkapa väärennyskysymyksistä ja äh, tekijänoikeuksista, niin kuitenkin kaikki vaadimme suurempaa avoimuutta. Tämä on toivottavasti tullut selkeästi esiin. Olemme kaikki huolissamme siitä, että kun neuvotteluja käydään, jos avoimuus ei ole riittävä ja jos emme tiedä periaatteista ja siitä, mikä neuvottelukantamme on näissä neuvotteluissa, niin sittenhän siitä syntyy tyhjiö. Ja jos te luotte tällaisen tyhjön, niin silloin huhut täyttävät sen tyhjön. Ja jos esimerkiksi tulee vuotoja tällaisista tai tulee tietoja virallisista asiakirjoista, ei tiedetä, olivatko ne oikeasti virallisia. Eli näin käy, jos ei tietoa jaeta. Ja jotkut meistä varmasti ymmärtävät kyllä sen, että joskus tarvitaan luottamuksellisuutta. Kaikkia neuvottelukantoja ei haluta kertoa, mutta haluamme kohtuullista avoimuutta. Miksi meillä ei voisi olla pääsyä näihin asiakirjoihin? Miksi emme voi nähdä näitä, näitä tekstejä? Jos haluamme avoimuutta, mutta ette voi antaa näitä papereita, niin antakaa ainakin jonkinlainen yhteenveto. Kertokaa perusperiaatteista näissä neuvotteluissa. Esimerkiksi tuemmeko me näitä ehdotuksia, jotka ovat tulossa ilmeisesti pöydälle koskien ämpäreitä ja laptop-tietokoneita. Tuleeko tästä oikeudellisia seuraamuksia? Pystyykö EU kannattamaan tällaista? Eli täällä parlamentissa on vahva tunne siitä, että olemme päässeet yhdessä laajaan kompromissiin, vaikkakin yksityiskohdissa on eroja, että päästäisiin yhteiseen tekstiin. Niin hyvä komissaari, nyt tämä riippuu teistä, miten läpinäkyvyyttä edistätte ja miten tällainen demokraattinen asioiden näkeminen etenee. Kiitoksia edustaja Kamal. Seuraavana sitten komissaari de vastauksinen. Kiitos puhemies. Ymmärrän huolenne näistä akta-neuvotteluista. Haluan vain muistuttaa, että me neuvottelemme tästä sopimuksesta, jotta voisimme parantaa innovaatioiden suojaa, jotka on tehty, joita on tehty Euroopassa, niin että tekijänoikeuksiin ja suojeluun päästään. Jos halutaan pysyä kilpailukykyisenä tavoitteena, tavo- taloutena, niin meidän täytyy tukeutua innovointiin, luovuuteen – ja, sen, äh, ja yksinomaisuuteen. Tämä on yksi meidän pääetumme maailmanmarkkinoilla. Meillä, meillä täytyy olla välineet, sen, äh, meillä täytyy olla välineet suojata näitä innovointeja, jotta me pystymme turvaamaan vientimarkkinamme. Me olemme yrittäneet ottaa tämän asian esille äh, monia vuosia monenkeskisissä neuvottelussa, kuten VTOssa, mutta nämä epäonnistuvat muiden maiden jarruttaessa huolimatta siitä, että haluttaisiin globaali ratkaisu, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin eh, lähteä koalitioon halukkaiden kanssa. Lopullinen sopimus on sitova vain näiden maiden osalta, jotka ovat allekirjoittaneet sen. Joskin me tietenkin olisimme halunneet muitakin taloita, taloita kuten, ta, maita, kuten esimerkiksi nousevia talouksia, jotka sitten myöhemmin voivat siitä liittyä siihen. Kuten sanoin kuulemistilaisuudessa, nämä neuvottelut ovat luottamuksellisia. Tämä ei ole mitään epätavallista. Neuvottelut, neuvottelussa pyritään etsimään ää, ää, tiettyä luottamusta luottamuksellisuutta, jotta sitten osapuolet voivat myös tehdä myönnytyksiä ja hakea optioita sopimusta varten niin lopullisen sopimuksen tekoa. Toisaalta olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin täytyy olla adekvaatilla tavalla informoitu näistä neuvotteluiden etenemisestä. Me teemme parhaamme kahdella saralla Ensinnäkin, että informoimme parlamenttia ja vakuutamme, että neuvottelusta kumppanimme, että pyrimme läpinäkyvyyteen. Ensinnäkin, mitä tulee parlamentin informointiin, me olemme äh, laatineet neuvottelusuuntaviivat ja raportit neuvottelukierroksista ja yleisesti näistä asia, äh, asiakirjoista, jotka kauppapääosasto on äh, toimittanut jäsenvaltioille. Me olemme tehneet tämän puitesopimuksen hengen mukaisesti. Niin ikään Aktaasta on keskusteltu usean otteeseen myös Intavaliokunnassa viimeisen kolmen vuoden aikana. Haluaisin lisätä tähän, että komissio järkesti kaksi sidosryhmäkonferenssia Aktasta kesäkuussa 2008 ja huhtikuussa 2009, jotka olivat avoimia kaikille kansalaisille, teollisuudelle, kansalaisjärjestöille ja medialle. Toinen julkinen konferenssi järjestetään 22. maaliskuuta Brysselissä. Ymmärrän, että saatatte tuntia, että tämä ei ole riittävää teille, että saisitte selkeän kuvan siitä, missä me olemme näissä neuvotteluissa. Minun olen ohjeistanut yksiköitäne, että saataisiin selkeät brieffaukset kiinnostuneille mepeille kaikista neuvottelujen näkökohdista. Ja ne ovat, he ovat käytettävissä ne keskustelujen varten kunkin neuvottelukierroksen alla ja niiden jälkeen. Toisekseen ymmärrän, että paras tapa teille tietää, mitä on meneillään näissä neuvotteluissa, olisi että voisitte lukea neuvottelutekstien luonnokset. Tämä antaisi teille hyvin selkeän kuvan siitä, missä tismalleen olemme näissä neuvotteluissa. Kuten ilmeisesti tiedätte, on olemassa sopimus akta osapuolten kesken, että neuvottelutekstit voivat olla julkisia vain, jos kaikki osapuolet siihen suostuvat. Komissio kannattaa näiden neuvotteluasiakirjojen julkistamista mahdollisimman pikaisesti Kuitenkin muutama aktoneuvottelu osapuoli on edelleenkin vastahangassa tätä varhaista julkistamista vastaan. Olen vahvasti eri mieltä tästä, mutta emme voi yksipuolisesti rikkoa tällaista luottamuksellisuussopimusta. Ja koska on kysymys kuitenkin uskottavuudesta neuvottelusta, mutta pyrin seuraavalla äh, neuvottelukierroksella äh, huhtikuussa äh, siihen, että komissio painaa päälle, jotta neuvottelusapuolet suostuisivat näiden tekstien julkistamiseen joka poistaisi sitten parlamentin huolet. On kaikkien etujen mukaista, että kaikilla on selkeä kuva siitä, mistä näissä neuvotteluissa on kyse. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että mistä ei ole kysymys neuvottelussa. Kuitenkin äh, niin muistuttaisin pääperiaatteista, muistuttaisin pääperiaatteista, joita komissio noudattaa näissä neuvotteluissa. Ensinnäkin tavoitteena on käsitellä monia äh, loukkauksia, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Siinä se ei johda mihinkään kansallisvapauksien äh, rajoittamisiin tai, tai kuluttajien häiriköintiin. Toisekseen akta koskee vain tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa. Siinä ei ole mukana säädöksiä, joilla muunnellaan jollakin tavalla tekijänoikeuslainsäädäntöä, kuten että luotaisiin uusia oikeuksia tai että suojelun toimialaa muutettaisiin tai soveltamisalaa muutettaisiin. Kuitenkin meillä pitää olla minimisäännöt sen suhteen, millä tällä innovointi toteutuu ja, ja muilla rajo- ja muilla rajoilla, kuten myös sanotaan suunnittelija, joka näkee väärännettyjä tuotteitaan Euroopan ulkopuolella, silloin pitää huolettaa tarpeellista suojasta. Kolmanneksi, aktan täytyy olla ja sen pitää olla yhteisön säännösten hen, sään, linjausten mukana, mukaista. E-kauppasäädös ja telekompaketti ja ja EU-lainsäädäntöä tekijänoikeuksista ovat tässä mukana. Mitään harmonointia tai muutoksia ei tulla tekemään EU-lainsäädäntöön kyökin kautta. Tässä hengessä akta ei vaikuta millään tavalla Euroopan kansalaisiin, koska se ei luo uusi, uusia velvollisuuksia EUlle eikä tarvetta panna täytäntöön jotakin lainsäädäntöä. Kuitenkin se antaa innovoivalle väelle suojaa näillä markkinoilla. Olen tietoinen niistä huolista, joita eräät ovat esittäneet siitä, että otettaisiin käyttöön pakollinen kolmen iskun sääntö, jossa, joilla vastutetaan tekijänoikeuksien rikkomuksia. Haluan olla kuitenkin sananen tässä, niin että epäselvyyttä ei synny. Tämä sääntö se, se, se asteittainen vastauksen sääntö. Se ei, koske, ei ole pakollinen Euroopassa. Eri mailla on eri lähestymistapoja ja me haluamme pysyä joustavina ja samalla kunnioittaa perusoikeuksia ja perusvapauksia ja kansalaisvapauksia. EU ei tuo eikä hyväksy sitä, että akta loisi velvollisuuden äh, sille, että, että äh, ihmiset irrotettaisiin internetissä sen takia, että imuroidaan laittomasti. Akta ei estä pääsyä äh, yleislääke- siis luomulääke- rinnakkaislääkkeisiin ja se ei vaikuta myöskään EUn tulleihin. Niin kuin jo sanoin kulmistilaisuudessa, tämä ongelma hoidetaan omassa tullilainsäädännössämme. Lopuksi kysyitte myös siitä, että pitäisikö aktaista tehdä vaikutusarviointia. Kyllä, komissio ei ylitä yhteisön säännöstä. Me tukeudumme selvityksiin, jotka on tehty 2004 direktiivistä tekijänoikeuksien suojaamisesta ja myös äh, IPRn äh, riko, soveltavista rikoslainsäädännössä. Me olemme myös pohtineet OECDn selvityksen johtopäätöksiä, jotka koskevat äh, äh vaik- taloudellisia vaikutuksia vuonna 2008. Tämä selvitys tässä arvioidaan ja väärennösten arvo, että se on 250 miljardia dollaria, eli se on enemmän kuin 150 maan yhteenlaskettu BKT. Tämä on kattava analyysi, jossa puhutaan digitaalisisällön väärännöksestä. Ja minä olen kuullut huolenne ja puolustan niitä parhaan kykyni mukaan. Teidän tukenne ja luottamuksenne auttaa minua tässä tärkeässä tehtävässä. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Komissaari de Gucht. Seuraavana saavat ryhmät puheenvuoron ja me aloitamme Edustaja Saifi Tokia. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, niin meillä on ollut uusia valtuuksia, joita haluamme muiden kunnioittavan. Me olemme kuunnelleet teitä ja me haluamme, että jatkuva neuvonpitoprosessi avoimena olisi koko ajan käytössä. Tällä tavalla parlamentti ja kansalaiset, joita se edustaa, saisivat jatkuvasti tietoa siitä, miten neuvottelut etenevät. Kuitenkin luottamuksellisuus säilyisi. Te äsken sanoitte, että tähän liittyy luottamuksellisuutta, mutta me haluaisimme kuitenkin tähän lainsäädäntöprosessiin osallistua. Me haluaisimme näitä tekstejä nähdä ja yhteenvetoja neuvosteluista. Me haluamme, että tästä tulee monenalainen, monialainen, monipuolinen sopimus, jossa eh, kunnioitetaan teollisia tekijänoikeuksia. Ja pitkällä aikavälillä sitten Kiina ja muut uudet taloudet voisivat tähän yhtyä. Väärentäminen on vitsaus ja se vääristää kilpailua se vaarantaa paitsi ihmisen terveyden, myöskin psyykkisesti se on väärin. Kuiten, ja myöskin yritykset tästä kärsivät, jotka ovat paljon käyttäneet rahaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämä ei mitenkään rohkaise yrityksiä tälle reitille ja luovuuteen. Kaikki tämä on Euroopan unionin kilpailukyvyn ydintä ja minä olen lopuksi vielä sitä mieltä, että digitaalimaailmassa meidän täytyy vain todeta, että väärennökset ovat immateriaalisia nykyään. Internet ja kaikki, meidän pitää taistella tätä vastaan ilman, että perusoikeudet vaarantuvat. Meidän täytyy löytää velvollisuuden ja oikeuden välillä tasapaino. Kiitoksia. Kaksi minuuttia David Martin. Thank you, President. Thank you, Commissioner, for your... Kiitos puhemies, kiitos komissaari puheenvuorostanne. Lopuksi sanoitte, että olette kuulleet huolemme ja vastaatte niihin tiettyyn määrään asti, et ehkä ihan kaikkia huolenaiheitamme akta-neuvottelussa, mutta nyt esimerkiksi IPR ja oikeudet ja väärennykset voivat joskus olla myös uhka ihmisten terveydelle. Ja kansainvälinen yhteistyö väärennysten ja piraattituotteiden vasta, vastaisessa toiminnassa niin, ja mitä tulee tekijänoikeuksiin, näitä asioita käsitellään. Mutta tässä täytyy olla tietyt peruskriteerit ja, ja jos esimerkiksi sanotte, että, että toimit takaoven kautta, mutta kyllä mielestäni vielä etuovenkin kautta voisi toimia. Mutta kyllä uskon ja ymmärrän, mitä sanotte. Ja sanotte, että ette halua riko- sanoa rikollisiksi tai tehdä rikolliseksi, miten yksityiset henkilöt toimivat esimerkiksi äh, internetissä. Mutta siis jos kyseessä on yksityinen käyttö, niin eikö siitä ollenkaan tule esimerkiksi rikollista toimintaa, jos ajatellaan vaikka copyright-tuotteita. Siten myös täytyy myös ottaa huomioon toimet ja niiden vaikutukset. Ja jos esimerkiksi me emme tunne tilannetta salaisuussääntöjen takia, mutta jos katsottaisiin sopimusluonnosta ja painostaisitte muita tai veisitte asiaa muille neuvotteluosapuolille ja voisitte sanoa, että meille, meille ne pitää näyttää. Voitte sanoa, että ette saa tämän parlamentin kannatusta, ellette voi niitä meille näyttää. Mitä tulee generisiin lääkkeisiin, olen tyytyväinen siitä, mitä sanoitte siitä ja siihen liittyvistä säännöistä. Kiitoksia edustaja Martin. Sitten Sofia Intveld, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, kollegat, komissaari tätä keskustelua valmisteltaessa tekijänoikeuksista, teollisoikeuksista ja, ja kansalaisten älyllistä ponnisteluista, niin muutama vuosi sitten oli, oli Harry Potter-kirja tuli esille pari päivää ennen kuin se ilmestyi, mutta se, kuit, se kuitettiin, saatiin imuroitua omaan läppäriin tai muuhun välineeseen rajan ylittävälläkin keinolla komissaari, on hyvä, että, te, että kannatatte läpinäkyvyyttä, mutta kun teidän yksikkönne antavat briefausmuistion, niin, niin sanoit, että pitäisi kuitenkin te, te sanoitte, että edellinen komissaari allekirjoitetaan sen julkaisemattomassa sopimuksen siksi, että se sitoo teitä. Haluaisinkin ymmärtää, että kumpi teidän lausumistanne pitää paikkansa. Ja ellei tällaista julk- julkaisemattomuussopimusta äh, ei ole, niin nämä kaikki asiakirjat pitää saada julkisesti saataville välittömästi. Mutta jos tällainen lauseke on, meidän täytyy kuulla komissiolta, mitä olette tehdä sen varmistamiseksi, että läpinäkyvyyttä noudatetaan ja että ei suurille saa tietoa, ei pelkästään tämä parlamentti, vaan muutkin, koska jos parlamenteilla jäsenillä on vain äh, äh, rajallinen pääsy näihin asiakirjoihin ja tällainen luottamuksessa lauseke, kansalaisten täytyy tiedä niitä päätö- niistä, niistä päätöksistä, jotka vaikuttavat heidän vapauksiinsa joka tapauksessa tällainen julkaisemattomuuslauseke pitää jättää taakse. EU täytyy tulevaisuudessa vaatia, että, että meillä on eurooppalaiset läpinäkyvyyssäännöt, jotka pätevät. Komissaari, eh, näiden neuvottelujen demokraattinen oikeutus on heikko. Ei ole keskusteltu EUn tavoitteista ja periaatteista mandaatti ei saa parlamentin hyväksyntää. Ja te voitte tietenkin väittää, että ei ole mitään juridista vaatimusta sille, mutta tämä ei ole se juttu, koska jos 27 yksilöllistä kansallista ministeriä pohtii, että he voivat antaa itselleen mandaatin neuvotellakseen salaisesti perusoikeuksista ja vapauksista Euroopan kansalaisten osalta, niin voin vain sanoa, että, että heidän käsityksestään demokratiasta eroaa merkittävästi minun käsityksestäni. Niin parlamentti merkitsee sitä, että ei mitään, takavarik- äh, mitään läppärin la- ja äh, kännyköiden takavarikointia. Me tarvitsemme positiivit takeet siitä, että tällaiset lausekkeet eivät tule käyttöön kyökin kautta kansainvälisessä sopimuksessa. Lopuksi komissaari, äh, toivotan teille erinomaista matkaa uuteen selaatiin ensi kuussa. Varmistakaa, että teidän iPodinne ei sisällä mitään luvattomasti imuroitua materiaalia. Köszönöm Kiitoksia. Kaksi ja puoli minuuttia Engström. First of all, I'd like to congrat- Kiitos. Aluksi haluaisin onnitella komissaaria siitä, että vihdoin on saavutettu se, mitä, mistä EU-johtajat ovat vuosikymmenet jo puhuneet. Eli tavalliset kansalaiset ovat nyt vihdoinkin kiinnostuneet EU-politiikasta. Eli nämä ovat asioita, jotka todella kiinnostavat ihmisiä. Mutta kuitenkin minun on kritisoitava komissio versiota sen käyttämistä metodeista. Eli se, että yksityisyyttä loukataan sen takia, että suuret yritykset pyytävät sitä. Tästä ihmiset ovat raivoissaan. Eli äh, ihmisten oikeuksia ei pitäisi jättää suurten yritysten oikeuksien alle. Tämmöinen ei kuulu demokratiaan. Huomenna me äänestetään päätöslauselmasta siitä, että komissio ottaisi kaikki aktan, esittäisi kaikki aktan paperit julkisiksi. Varmasti tämä hyväksytään suurella enemmistöllä. Eli halutaan, että yhteiskunta on avoin. Ja mitä tulee informaation, parlamentti haluaa nämä oikeudet ja Tämä on meidän oikeutemme ja velvollisuutemme, koska edustamme kansalaisia. Haluamme muistuttaa komissiota siitä, että olemme nyt parlamentissa. Tämä on parlamentti eikä mikään ovimatto. Kiitos edustaja Engström. Kaksi minuuttia Kojusnikille. Kiitos puhemies. Halusin alun perin ja kiittää komissaari Karde Hohtia siitä, että hänellä on, hän on onnistunut läpimurrossaan toisin kuin edeltäjänsä, joka ei ottanut huomioon Euroopan parlamenttia. Hän ei myöskään informoinut tätä parlamenttia näistä neuvotteluista, mutta nyt olen joutunut hieman nolon tilaan, koska, tilanteeseen, koska tässä on aina sanottu, että pitäisi kunnioittaa tärkeitä henkilöitä, mutta herra de Hucht putsasi silmällä jää silloin, kun minun kollegani äsken puhui. Minä pidän hyvänä sitä, että tämä sopimus on syntymässä, koska teolliset tekijänoikeudet äh, ansaitsevat paremman suojan kuin aikaisemmin. Olenkin pahoillani, että osapuolet eivät, osapuolten mukana ei ole tässä sopimusten osapuolena eivät ole Venäjä eikä Kiina tämän sopimuksen sisältä on edelleenkin sumu pilvissä, niin kuin täällä on tullut sanotuksi. Siksi haluaisin vedota komissioon. Komissiohan on jäsenvaltioiden edustajana näissä neuvotteluissa. Neuvot, tässä, tämä, tämä ei saa olla ranskalaisen digitaalitekniikan vientikassarana, eikä myöskään se saa olla myöskään softapatenttien tuontikassarana. Kiitoksia Kosus Nikke, Eva-Britt Svensson, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, minun täytyy sanoa, että minä olen sekä yllättynyt että järkyttynyt syvästi, kun komissio puolustaa sitä, että joissakin yhteyksissä voidaan pitää luottamuksellisia neuvotteluja silloin, kun on kysymys lainsäädännön laatimisesta, joka koskettaa ihmisten, kansalaisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja elämää. Ei voida mitenkään sitä perustella, että tällaista asioista kansalaisille jätetään tietoja kertomatta. Minä vaadin, että neuvottelut keskeytetään välittömästi. Ja sitten voidaan niitä jatkaa, kun akta kaikki ne osapuolineen on päässyt sopuun siitä, että niitä käydään avoimesti. Haluan, että kaikki pöydän ääressä istuvat toimivat näin, koska tässähän on kansalaisten demokraattisista perusoikeuksista kysymys. Erityisesti, erityisesti kun on kansalaisoikeuksista eh, kysymys, nyt me vaadimme tietoa kansalaisille. Sitähän demokratia on. Kiitos edustaja Svensson. Sitten seuraavana puhuu edustaja Stassen. Kaksi minuuttia. Voorzitter, als een dossier achter gesloten deuren bekokstoofd... Kiitos puhemies. Silloin kun asiaa käsitellään ö, suljettujen ovien takana, niin silloin meillä kaikki hälytyskellot soivat. Näin vain on. Monet kysyvät, että miksi. Miksi meidät valittiin tähän parlamenttiin? Se on se syy, että me, meidän täytyy tehdä jotakin tälle suljettujen ovien kyökille, jotta siellä ei valmistettaisi mitään kummallista ateriaa Euroopalle. Meidän täytyy tietää, mitä tuosta Euroopan kyökistä tulee, ja parlamentin täytyy pystyä sanomaan mielipiteensä, mutta me emme tiedä, mistä, te, mistä on kysymys. Se on, kaikki on salassa, kaikki on hullua, mitä nyt tästä aktasta on ö, kerrottu, tai mitä siitä on vuotanut julkisuuteen, se tuntuu aika kummalliselta. Täällä puhutaan internetin internet-yhteyksien sulkemisesta me olemme kuitenkin aina toimineet tässä tällä mantereella vapauden puolesta. Tämä, tällaista ei voida hyväksyä. Tässä rikotaan läheisyysperiaatetta jäsenvaltioille minkälaista vaikutusmahdollisuutta tähän asiaan. Minun ryhmäni kannattaa avoimuutta ja me vastustamme tällaista, tällaista että kansalaiset kriminalisoidaan. Akta luo puitteet tällaiselle väijymiselle ja vakoilulle. Akta ei se menee liian pitkälle, paljon pidemmälle kuin esimerkiksi VTO. Ja miksi komissio on mukana tässä ää, salaisessa kyökissä? Miksi vain amerikkalaiset yritykset ovat siellä mukana? Mitä siellä keittiössä oikein puuhataan? Ää, mi, mistä kauppa-asioista siellä puhutaan? Me taistelemme kansalaisten etujen puolesta ja meidän oma linjamme puolesta tällaisia sala, salasoppia vastaan. Me olemme täällä puhuttu lääkkeistä ja tuotteista, mutta siitä ei puhuta tässä keskustelusta. Kärkeintä on se, että parlamentti ei voi ilmaista kantaa, koska, koska se on ö, salaista. Se kuitenkin so, ö, että parlamentti ei voida oikeastaan rankempi äh, loukata. Tämä ö, haiseva kyökki täytyy sulkia ja panna lappu luukolle, koska sääntöjä on rikottu. Kiitos edustaja Stassen. Sitten sitten Rova Roitova. Pane komissaari, globalisaatio ja zejména... Hyvä puhemies ja hyvä komissaari. Tässä kun Kiinan liittyminen VTOhon, se on hyvin suuri ongelma. Meillä on, me tiedämme, että Euroopassa on hyvin paljon tuotteita, jotka ovat vaarallisia terveydelle. Ja se, ne aiheuttavat myöskin suuria menetyksiä yrityksille. Monenlaiset eh, valvontaa eh, menettelyt eh, eivät riitä tässä tilanteessa ja tarvitaan vahvempia eurooppalaisia menettelyjä ja rangaistuksia väärentäjille. Tämä on nimenomaan yhteistyötä, mutta meidän mielestämme meillä ei mitenkään ole tarkoituksena rangaista koululaisia. Me saamme tietoja ristiriitaisista asioista, joita pitäisi suojella. Komissiolla ei nyt ole tähän mandaattia ja minä, minä pelkään, että tämä eh, tärkeä sopimus on sellainen, että sille käy samalla tavalla kuin Swiftille jossa, ja eräille muille sopimuksille, joista me emme saaneet tarpeeksi tietoa. Minä en halua, että me jälleen kerran olemme tilanteessa, jossa me voimme sanoa aktalle kyllä tai ei ilman, että meillä on ollut minkäänlaista mahdollisuutta siitä keskustella ja ongelmia siitä poistaa. Tässä on strateginen virhe, että Kiina ei ole ollut neuvotteluissa mukana, koska sieltähän väärennökset tulevat. Minkälainen taktiikka tässä on ja miten Kiina on tässä mukana sillä tavalla, että se voisi tulla mukaan tähän sopimukseen myöhemmin. Kiitos. Sitten seuraavana susta. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Jos Eurooppa haluaa suurimmaksi talousalueeksi maailmassa, niin nämä tavoitteethan liittyvät siihen, että tuottavuutta halutaan lisätä ja lisätä markkina, markkinoita Ja tässä tällä väärännösten vastaisella toiminnalla on suuri rooli. Patentit, tekijänoikeudet ja niin poispäin niiden suojelu ovat ei-rahoituksellisia instrumentteja, jotka tekevät järjestelmästä kilpailukykyisen. Eli oikeudellinen varmuus esimerkiksi on tärkeä kysymys. Ja viime vuosina on rikottu sääntöjä Äh, esimerkiksi kansainväliset rahoitusspekulaatiot ovat olleet tähän syynä. Miten voidaan taistella väärennösilmiöitä vastaan? Siinä on kyseessä noin 500 miljardia dollaria vuodessa ja se rikkoo ihmisten perusoikeuksia vastaan vaikkapa oikeutta terveyteen, jos ajatellaan vaikkapa lääkkeiden väärennöksiä. Jos ajatellaan aktan tärkeyttä, pitää ottaa huomioon tämä kansainvälinen kehys. Mutta tässä sopimuksesta ei voida sanoa, että tiettyjä perusperiaatteita täytyy noudattaa siinä, miten sääntöjä noudatetaan äh, rinnakkaiselossa. Eli meidän täytyy ottaa huomioon huolenaiheemme ja neuvottelumandaatti ja sen avoimuus. Parlamentti edustaa suurta määrää kansalaisia emme voi vain olla kulisseissa, niin et, vaan komission neuvottelijoiden täytyy antaa meidän tietää, missä mennään, missä neuvottelut ete, miten neuvottelut etenevät, jotta voimme arvioida asioita tuntien asiat. Eli yhteistyön täytyy olla hyvää parlamentin ja komission välillä. Se on ainoa tapa, millä Euroopan unioni saavuttaa tai pystyy hyötymään kaikista mahdollisuuksista. Kiitoksia. Sitten Alexander Alvaro, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, arvoisa komissaari Grundekoht, teillä on raskas perintö kannettavana, niin jos tämä asia ei olisi niin vakava, niin voitaisiin lähteä spekuloimaan, äh, voitaisiin vain hymyillä tälle aktalle, mutta en voi hymyillä aktalle. Ensinnäkin äh, äh, täällä tulee, tulee väärännettyjä tuotteita, jotka ovat vaarallisia myös ihmisten terveydelle. Maailmanlaajuinen äh, taloudellinen tappio ja tuotteiden väärennöisten myötä on äh, oli jo 2007 185 äh, miljardia dollaria, se on paljon enemmän kuin Euroopan unionin budjetti. Se vaarantaa yrityksemme, se edistää rikollisuutta ja tuhoaa työpaikkoja. Tämä ei voi olla meidän etujemme mukaista. Sen lisäksi väär, väärennykset voivat uhata ihmisten terveyttä ja jos ihmiset eivät tiedä, että on kysymys väärennetyistä tuotteista, niin ei voida, tätäkään riskiä ei voida hyväksyä. On aivan selvää, että, että meidän etujen mukaista on ryhtyä toimintaa. Toisaalta täytyy olla selvää myös, että neuvottelumandaatti Euroopan komission osalta, sen täytyy pitäytyä yhteisön säännöstön puitteissa, jotta akta, akta eikä, aktasta ei tule myöhemmin joku tällainen hullu sopimus. Sen nyt kun Lissabonin sopimus on voimassa, Eh, niin tällainen eh, Euroopan parlamentin välitön informointi neuvotteluista on eh, yksi asia. Viime kädessä kuitenkin meidän suostumustamme vaaditaan. Toisin sanoen Euroopan parlamentti odottaa täydellistä läpinäkyvyyttä ja neuvotteluasiakirjan julkistamista niin kuin kaikkia muidenkin relevanttien paperien julkistamista. Komissio haluaa välttää, välttää sen, että, että akta vaan jää olettamusten piiriin, piiriin, niin sen täytyy informoida meitä ja suurta yleisöä Meil, minulla on kolme oleellista kysymystä. Ensinnäkin, jos te olette puhunutkin, voiko komissio taata, että mitään äh, että tässä ei ajauduta mihinkään kummallisiin sopimuksiin, koska se vaikka olisi ristiriidassa puitedirektiivin kanssa, jos puhutaan elektronista viestinnästä. Voiko toiseksi komissio taata, että tämä ei johda kolman, kolmansien että tämä ei vaikuta kolmansien, äh, sito, kolmansien vastuuseen. Tämä liittyy myös e-kauppaan. Kolmanneksi voiko komissio taata, että aktan puitteissa ei oteta rikosoikeusia toimia, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Minä tiedän hyvin, että jäsenvaltiot ovat niitä, jotka kantavat vastuun mutta komissio on kuitenkin perussopimusten vartija silloin se kuuluu myös teidän tehtäviin. Kiitoksia. Kiitoksia, Alvaro. Sitten edustaja Albrecht. Ja, vor über einem Jahr haben wir... Jo yli vuosi sitten me olemme sanoneet teille komissaarina, että tämä sopimusneuvottelun täytyy olla avoimempi ja että siinä pitää olla parlamentti ja julkisuus mukana. Kun me torjumme tätä piratismia. Näin me sanomme, mitä olette tehneet tämän jälkeen. Ei yhtään mitään päinvastoin yhdessä teidän koalitionne kanssa te olette neuvotelleet ähm, teollisuusmaiden kesken aivan salaisesti. Tämä on jotain ihmeellistä saladiplomatiaa. Ja tässä on myöskin asioita, jotka menevät henkisen pääoman suojelua pitemmälle. Me emme saa mitään tietoa teiltä, mutta viime vuoden joulukuun alun jälkeen, niin te ette voi enää jättää meitä huomiotta tässä omassa politiikassanne, koska kansalaiset, joita parlamentti edustaa, meillä on Lissabonin sopimuksen myötä uusia valtuuksia. Mitä te oikein teette? Komissiohan valvoo perussopimuksia ja nyt tässä pitää valvoa aivan selkeä sopimus, missä säännöt ovat. Ja jos tämä vain neuvotellaan näin, niin sieltä, täältä meidän talostamme tulee lopuksi eh, ei koko sopimukselle. Ja sittenhän neuvotteluja pitää jatkaa niin kauan, kunnes tiedetään, että lopputulos on syntyvä. Kiitos, edustaja Albrecht. Yksi minuutti, Patrick Le Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Kiitos puheenjohtaja, puhemies, hyvä komissaari. Me kaikki vastustamme väärennöksiä ja piraatituotteita. Komissaari, te kerroitte äsken meille lasten tarinan, jolla pyritte oikeuttamaan sen, että tehdään kansainvälistä sopimusta kansoille. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että Lissabonin sopimuksen artikla 218 siteeraan sanoo, että Euroopan parlamentti saa välittömästi ja täysin tietoa kaikista niistä menettelyistä, joita käydään kansainvälisiä sopimuksia neuvoteltaessa. Akta-sopimuksen suhteen tilanne on juuri tämä. Eli kunnioittakaa omaa sananne, omaa sopimustanne. Perusoikeuksien takia voidaan olla huolissaan jos ajatellaan piratituotteita ja niiden seuraamuksia, niin tämä liittyy niihin yrityksiin, jotka tarjoavat palveluita internetin käyttäjille. Sitten jos ajatellaan tullitoimijoita ja esimerkiksi mitä tulee vaikkapa kannettaviin tietokoneisiin ja niiden väärennöksiin, niin meillä on esimerkiksi myös SWIFT, kun taistellaan terrorismia vastaan, niin – Muistakaa, että myös Swiftin suhteen parlamentti on käsitellyt voimakkaasti asioita ja teemme samoin aktan suhteen, jos näin on tarpeen. Eli jos ajatellaan väärännyksiä, jotka tekijänoikeuksia voivat rikkoa, perusoikeuksia rikkoa ja myös terveyttä vastaan rikkoa. Kyseessä on tällainen, tällaiset tärkeät asiat. Tuokaa tämä sopimus heti pöydälle. Kiitoksia. Edustaja Järikke Edustaja Muscardini, kaksi ja puoli minuuttia. L'accordo acta... Hyvä puhemies. ACTA-sopimus on perustavanlaatuinen sopimus, jos me haluamme puolustaa eurooppalaista kauppaa. Kun me nyt torjumme piratismia ja väärennöksiä, se on hyvin arkaluontoinen aihe, ja kuinka, ja samoin myös tämä immateriaalioikeuksien suojelu samoin tieto, tietosuoja. Tästä syystä me edelleen haluamme lisää avoimuutta ja komission täytyy tietenkin noudattaa luottamuksellisuutta, mutta kaikki tekstit, joista neuvotellaan, ne täytyy näyttää parlamentille sillä tavalla, että tämä voi seurata, kuinka sopimukset syntyvät ja samalla parlamentti voi omia kantojaan antaa julki. Te olette antanut joitakin toivoa tänä iltana, mutta parlamentti aina tulee puolustamaan kansalaisia ja myöskin eurooppalaisia tuottajia väärennöksiä vastaan. Mistä täytyy suojella myöskin internetissä ja tässä hengessä toivomme, että komissio jatkaa neuvotteluja akta-asiasta täällä pitää olla yhä enemmän ihmisiä mukana. Nythän täällä on vain 12 edustajaa mukana tässä neuvottelussa. Meidän täytyy saada näiden 12 maan joukkoon, joukkoon muitakin maita, eli kehitysmaita ja nousevia maita. Tällä tavalla me saamme lopputuloksen sellaisen, että maat voivat niitä noudattaa, jos me haluamme todella torjua tätä piratismia ja väärennöksiä. Se on sellainen ilmiö, joka tuhoaa monia tuotantoaloja, ei noudateta sääntöjä ja meidän täytyy nyt suojella kuluttajia, sillä muuten heillä on jopa terveyskin uhattuna, jos emme mitään tee ja jos ei ole selkeitä sääntöjä. Internettiä varten erityisesti ei, täytyy ajatella, että tässä sieltähän tulee bumerangi e, ilmiönä takaisin asiat. E, eihän ole kysymyksessä pelkästään ihmisten yksityiselämä, vaan meidän maamme. Kiitos, Rova Muscardini. Puolitoista minuuttia, Botskurt. Puhemies, herra komissaari, sopimus suljettujen ovien takana ei ole sellaista, mitä Euroopan kansalaiset haluavat. Euroopan unioni neuvottelee tällä hetkellä hyvin tärkeästä kauppasopimuksesta aktasta ja tämä tehdään taas äh, äh, suljettujen ovien takana. Missä vaiheessa kansallisilla parlamentilla, kansallisella parlamentilla eikä Euroopan parlamentilla ei ole ollut mahdollista valvoa demokraattisesti, demokraattisella tavalla neuvottelujen sisältöä ja, ja äh, ulottuvuutta. Äh, neuvottelusapuolet tulevat sopimus luottamuksellisuudesta. Euroopan parlamentti ja Euroopan kansalaiset jäävät, jäävät tässä lumiukkona pihalla. Euroopan kansalainen äh, kärsii jälleen. Ei ole kysymys terrorismin vastustamisesta, vaan kauppaeduista. Ymmär, älkää ymmärtäkö minua väärin. Euroopan taloutta täytyy elvyttää ja teolliset tekijänoikeudet ovat tärkeä osa tätä elvyttämistä, mutta tämä epäselvyys ja salailu näissä neuvotteluasiakirjojen osalta synnyttää huhumyllyn. Haluankin kysyä, millä tavalla viestintä sujuu kauppakomissaarin ja perusoikeuskomissaarin välillä. Onko aikooko de Hyh joskus informoida kollegoitaan näistä, tästä sisällössä, saako Rova Reding jotakin tietoa. Euroopan parlamentti vaatii läpinäkyvyyttä. Nyt me tarvitsemme sitä ennen kuin Euroopan parlamentti pystyy kannattamaan tätä sopimusta. Kiitoksia. Sitten Lichtenberger puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Herra kuulemisten aikaan silloin puhuttiin avoimuudesta ja se oli sana, jota käytettiin kaikkein eniten. Tänään te olette puhuneet, puhunut siitä e, jälleen uudestaan ja sanonut, että kaikki on täysin läpinäkyvää ja avointa. Mutta tällainen määritelmä sille, sitä en voi ymmärtää. Täällä on monia kollegoja tässä talossa. Ja me ymmärrämme, että läpinäkyvyys ja avoimuus on aivan jotain muuta kuin se, että tietoa on olemassa ja sitä ei paljasteta siitä syystä, että olemme luvanneet kumppaneillemme, että näin ei tehdä. Meillä on aivan uusi vaihe nyt alkanut tässä. Nyt ei enää mene asiat niin, että kansainväliset eh, sopimukset eh, ovat eh, sellaisia, että kaikki osapuolet eivät ole mukana siinä. Me Euroopan lainsäädäntö vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja Lissabonin jälkeen meitä ei voi enää jättää ulkopuolelle. Tämä on hyvin salakähmäistä eikä ollenkaan avointa me haluamme uskottavuutta ja me haluamme suojella innovaatioita, ja aivan kuten te tässä itsekin argumenttina totesitte. Mutta uskottavuutta te ette millään saavuta, jos kaikki neuvottelut tapahtuvat suljettujen ovien takana. Ja meille vain sanotaan, että ei tämä mikään paha lopputulos ole. Tämä on väärin. Kiitos Rova Lichtenberger. Sitten Katrin Totman, puolitoista minuuttia. monsieur le commissaire, cher... Kiitoksia. Sanotkaamme asia nyt selvästi. Tämä tapa, jolla aktaneuvotteluja käydään, ei ole hyväksyttävissä Euroopan parlamentille. Koska olemme uusia äh, lainsäätäjä osapuolia Lissabonin sopimuksen mukaan, niin meillä on oikeus kattavaan tietoon samalla tavalla kuin neuvostolla – Tähän mennessä esityt dokumentit ovat osoittaneet, että tätä ulottuvuutta ei ole noudatettu. Jos ajatellaan sisältöä, niin jos ajatellaan internetin tarjoajia, niin jos ne ovat yhteistyössä sisällön valvomiseksi, mikä tapahtuu verkon kautta, niin ei vastuu, joka heillä on, niin jatkuu. ja tästä voi seurata tietynlaisia seuraamuksia niille, eh, jotka ovat asianosaisia. Tämä on hyvin, voi olla hyvin vaarallista yhteisön lainsäädännössä. Tämä liittyy myös tähän e eh, kauppadirektiiviin direktiiviin ja siihen, miten asiasta on keskusteltu telekompaketin yhteydessä hiljattain. Olemme aikaisemmin jo sanoneet, että olemme sitä mieltä, että SWIFT-sopimus pitäisi hylätä, emme ole sitä mieltä, että se voisi toimia. Ja jos ajatellaan päätöslauselmaa, jos tänä iltana keskusteltaan, niin olen tyytyväinen siihen, että kansainvälisen kaupan alalla otetaan huomioon parlamentin kannat, sillä ne ovat hyvin yksimielisiä. Kiitos, Robert Trautman. Ja sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäinen puhuja. Tämä väri, väristäminen, anteeksi väärennökset, eivät pelkästään kaiva maata alta tältä taloudelta, vaan se myöskin ne vaarantavat turvallisuuden ja terveyden ja teolliset tekijänoikeudet maailmanlaajuisesti. Tarvitsemme yhä enemmän kumppaneita, kauppakumppaneita, jotka ovat mukana näissä monenvälisissä ja kahdenvälisissä kauppasopimuksissa. Sopimusten täytyy noudattaa täydellisesti akikominoteeria, perusoikeuksia, yksityiselämää ja pitää myöskin taata se, että tieto kulkee. Ylimääräistä taloudellista, anteeksi hallinnollista vaivaa näistä ei pidä koitua. Informaation täytyy olla avointa kaikissa neuvotteluvaiheissa ja tietenkin myös sillä tavalla, että luottamuksellisuus säilyy. Kiitoksia, Papastamkos. Ja meillä on eh, eh, edustaja Ferreira, yksi minuutti. Signor Presidente, signor Commissario, deste obscuro processo que tem vindo a ser... Puhemies, herra komissaari, tässä hämärässä prosessissa, joita komissio on pyörittänyt, siinä yksi asia on tullut erittäin selväksi, että se aikomus, joka komissiolla on laajentaa tekijänoikeuksien kustannuksia ja kanavoida se suurimpiin tuot- voittoihin suurissa yrityksissä ja tarvittaessa komission halukas ottamaan maton kaikkien läpinäkyvyyssääntöjen alta ja demokratian valvonnan matto, matto myös samalla menee. Ja tarvittaessa se on halukas rajoittamaan turvallisten lääketieteiden saatavuutta, mukaan lukien rinnakkaisläätteet. Siinä kajotaan yksityisyyteen, siinä kajotaan henkilökohtaisiin vapauksiin ja mitä taas markkinoille pääs, pääsyyn tulee, taloudelliset edut pyörittävät tätä showta ja se ei ole sopusoinnussa kansalaisten hyvän kanssa. No, Kiitos, edustaja Ferreira. Seuraavana sitten komissaari Dikuht. Kiitos puhemies. Täytyy kyllä sanoa, että nämä puheenvuorot ovat sellaisia, että sen jälkeen, nyt kun puhun näiden puheenvuorojen jälkeen, niin tulee mieleeni, että monet teistä eivät ole oikein tarkkaan kuunnelleet teitä sitä, mitä sanoin, koska tein hyvin selväksi, että me kunnioitamme yhteisösäännöstä ja, ja minä yritän varmistaa, että muut sopimusosapuolet antavat suostumuksensa tekstien julkistamiselle – joista tällä hetkellä neuvostellaan, neuvotellaan. Tein selväksi, että tämä koskee ainoastaan kaupallisia rikkomuksia tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien osalta. Ja voisin jatkaa tätä ö, jonkin aikaa vielä. En nyt vastaa taas kaikkiin näihin kysymyksiin, joita on esitetty, koska reilisti sanoen uskon, että vastasin niihin jo alustavassa äh, puheenvuorossani tai alkupuheenvuorossani David Martin esitti kysymyksen, että mitä sitten, jos joku lähtee ei pelkästään Euroopan unionista, vaan jostakin maasta, joka on aktasopimuksen osapuoli. Kiinnostava kysymys, koska riippuu tietenkin siitä, että mihin hän menee. Jos hän menee sellaiseen maahan, joka ei ole aktasopimuksen osapuoli, niin silloin se riippuu äh, sitten tämän kyseisen maan poliisista ja tullista, mutta se ei ole meidän asiamme, mutta mikäli se on meidän asiamme, se me olemme sitä, että se ei tapahdu. Emme tietenkään voi puhua toisten puolesta. En oikein ole samaa mieltä tämän Sofia Entveltin perustelun kanssa parlamentaarista valvonnasta, mutta haluan selkeästi sanoa, mitä, mikä minusta on Lissabonin sopimuksen kohdalla asianlaita. Nimittäin siinä sanotaan, että neuvosto antaa komissiolle mandaatin ja manda- komissio neuvottelee ja neuvosto on tehnyt päätöksen tästä mandaatista noudattaen omia sääntöjä ja menettelytapojaan. Onko nyt sitten joku ministeri, vaatiko ministeri sitten neuvostossa omalta parlamentiltaan hyväksyä, se on taas kansallisen lainsäädännön piikkiin kuuluva asia, eikä eurooppalaisen lainsäädännön. Tiedän, että maissa käytännöt vaihtelevat. Tiedän, että teillä on monia tällaisia linjauksia, jotka, jossa vaaditaan parlamentin hyväksyt. Mikä siinä? Mutta on muita maita, joissa näin ei ole. Mutta me emme saa mielestänne arvioida tai arvostella sitä, miten neuvosto tekee päätöksiään siltä osin, kun neuvosto noudattaa säännöksiä, yhteisen säännöksiä ja omia sääntöjään. Eikä se ole suoraan niin kuin meidän asiamme. Tiettyyn mittaan te puolustitte minua siinä suhteen, että, että, että, pidän, että pitäisi huolta iPodista, mutta ei mitään huolta, minulla ei ole iPodia vielä. On, olen ostanut yhden eilen, mutta en ole käyttänyt sitä vielä, enkä aio ottaa sitä uuteen selantiin mukaan. Niin ehkä tota, joilla virkamiehillä on enemmän aikaa hoitaa sitä. Ja sitten rouva takaa rivistä esitti kysymyksen tästä kyökistä. Eli kyllä teidän täytyy itse löytää vastaus tähän Kiinan osalta. Kiina ei ole osapuoli näissä neuvotteluissa. Tämä on tietenkin suuri ongelma. Se on kuitenkin väärennettyjen tuotteiden tai tavaroiden päälähde. Me keskustelemme kiinalaisten kanssa toisaalla. Olemme vuoropuhelussa heidän kanssaan. Me tuon tuostakin puhumme teollisissa ja tekijänoikeuksista, ei pelkästään internetkaupassa, vaan myös muissa toimissa. Ja akta. Sitten kun se on saatu päätökseen, se on kaikkien allekirjoitettavissa. Toivottavasti Kiina tulee mukaan. Se hyödyttäisi sen omaa teollisuutta, jos sen saisi parempia teollisia tekijänoikeussuojatoimia. Ja, ja nähtäväksi, mitkä muut maat suhtautuvat. näin tilanteen toisella tavalla kuin te, Velak ja Trautman – siitä, miten artikla 218 artiklaa tulkitaan. Artikla 218 sanoo, että parlamentti, parlamenttia täytyy informoida kaikista menettelyistä ja vaiheista, että teitä informoidaan enemmänkin. Me kuvaamme omissa tiedotuksissamme enemmänkin näitä menettelyjä kuin mitä 2018 sanoin. Minulle ei mitään ongelmia tämän kanssa. Jo alussa sanoin, että, että minä toivon, että muut osapuolet mahdollistavat meille tämän tekstiluonnoksen julkistamisen. Mutta ei ole oikein, että 218 artikla, että me emme noudattaisi sitä. Se, se ei ole oikein muilta osin ja tämä Sofi Intveltin suuntaan meillä on liitteessä 16 luot, asiakirjan luottamuksellisuuden osalta olemme kirjanneet tämän vuonna 2009 ja teidän pitäisi, teille pitäisi tämä teksti olla käytössänne. Se meni tuolloin Solanallekin. Ei teidän oikeastaan pitäisi sitä, tästä minulla mitään lisäkysymyksiä. Ja lopuksi haluan sanoa vielä selvästi, että kuulemistilaisuudessa lausuin, se mitä minä sanoin siellä, minut, se pitää ottaa vakavasti. Minä teen kaikkeni, jotta sopimusosapuolet hyväksyisivät tämän täydellisen informoinnin, mutta niin kauan kuin asia ei ole näin, minä en voi antaa teille sopimuksen luonnosta, koska tämä rikkoisi taas sen luottamuksellisuussopimuksen, ja se taas puolestaan vaikuttaisi, jotka, ö, jotka eivät rajoittuisi akta-neuvotteluihin. Se vaikuttaisi myös muihin neuvotteluihin, joita me käymme näiden maiden kanssa, se rikkoisi luottamuksellisuutta sinänsäkin jo, ja se vai haittaisi muita neuvotteluita myös. Mutta tein parhaani sen eteen, että ne asiakirjat julkistetaan. Kiitoksia. Meillä on viisi päätöslauselmaa, jotka on esitetty tämän keskustelun päätteeksi, ja meillä on huomenna niistä äänestys. Seuraavana sitten hyvät edustajat, me menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suullinen kysymys, ähm, joka liittyy äh, asetuksen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta. Täällä on kuusi